to, to write. Okay. Uh, well, colleagues, we will... Hyvät kollegat, aloitetaan 30 sekunnin kuluessa. Istukaa aloillenne. Mm, otwieram posiedzenie. Julistan kokouksen avatuksi. Täällä on kaksi kollegaa, jotka haluaisivat pitää työjärjestyspuheenvuoron. 235. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhe- puhemies. Tämän viikon alussa vastasitte Jörg Leichtfriedin kysymykseen koskien uusia meppejä Lissabonin sopimuksen seurauksena, milloin se voisi tapahtua. Ja vastasitte, että neuvosto päättää. Olen samaa mieltä siitä, mitä tulee heidän täysjäsenyytensä, mutta en ole varma, että tämä on sellainen tilanne, jossa voitaisiin puhua ähm, tarkkailijajäsenyydestä ennen varsinaista jäsenyyttä. Viittasin Maatenin mietintöön sisäisistä säännöstämme, jossa todetaan, että voimme antaa heille mahdollisuuden toimia tarkkailijajäseninä heti kun haluamme, ja me parlamenttina voimme itse päättää ehdoista heidän äh, tarkkailijajäsenyydelleen. Voisitteko puhemies keskustella tästä asiasta Martinin kanssa, jotta päästäisiin ratkaisuun asiassa mahdollisimman pian, koska olisi kohtuutonta, jos uudet jäsenet tultuaan jo valituksi kansallisten äh, viranomaisten vahvistuksella joutuvat odottamaan kuukausia, niin kuin pääsevät tänne töihin. Monet ovat valmiita aloittamaan työnsä heti. Kiitoksia. Dick. Kiitoksia paljon kollega. Kuten sanoin aikaisemminkin, niin kysyin tästä päätöksestä Euroopan neuvostolta. Ja AFKO-valiokuntamme pitäisi ottaa huomioon tässä myös ja sen pitäisi tutkia tätä aihetta. Eikä ole mitään lopullista päätöstä vielä asiasta, siitä, kuinka monta uutta paikkaa täällä on ja mille maille ne jakautuvat. Eli minkäänlaista lopullista päätöstä ei ole. Euroopan parlamentilla on jo asiasta päätös, mutta se ei ole lopullinen päätös, joten ei ole niinkään helppoa ottaa tänne tarkkailijoita, kun lopullista päätöstä lukumäärästä ja maista ei vielä ole olemassa. Eli on odotettava vielä hieman. Mietin tätä asiaa kyllä ja huolehdin siitä asianmukaisesti ja nopeassa aikataulussa. Kiitoksia ja sitten seuraava oli Rouva Harms, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, olen samaa mieltä siitä, että tämä on hankalaa selvittää. Minusta se ei kuitenkaan ole mahdotonta. Haluaisin oman ryhmäni näkökulmasta todeta hiukan Ranskan keskustelun suuntaan, että meistä on käsittämätöntä, jos tarkkailijat, olivatpa he millä tahansa statuksella, ovat edelleen myös kansallisen parlamentin jäseninä. Me olemme sitä mieltä, että ne, jotka tulevat tänne tarkkailijoina, joutuvat luopumaan nimenomaan kansallisista paikoistansa. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Ja sitten vielä toinen, uh, herra Oodin työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. 110 työjärjestyksen mukaisesti olemme käsittelemässä Ruotsin puheenjohtajakauden loppupäätöksiä. He ovat toimineet varsin rohkealla tavalla tehokkaasti kaudellaan, mutta olemme täällä myös sen takia käsitelläksemme 10.11. Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmiä halusin kiinnittää komission puheenjohtajan huomion, joka valvoo sopimusten toteutusta 15.16 artiklaan, jossa todetaan, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja esittelee raportin jokaisen Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen näyttää siltä, että herra Van Rompuy, Euroopan pysyvä puheenjohtaja ei ole paikalla. Pahoittelen tätä, koska olen sitä mieltä, että hänet valittiin ensimmäinen joulukuuta 2009 lähtien. Hän toimii erittäin tiiviisti diplomaattisesti. Pahoittelen tätä kuitenkin, koska mielestäni hänen ensimmäinen poliittinen toimen, toimensa olisi ollut se, että hän tulee tänne Euroopan parlamenttiin esittelemään tämän asian ja hänen tehtävänsä oli siis esitellä Euroopan neuvoston päätelmät huippukokouksesta. Dziękuję panu bardzo. Wyjaśnię. Paljon kiitoksia ja selitän asiaa mitä pikimmiten. Mienie e, pomiędzy on solmittu sopimus Euroopan neuvoston puheenjohtajan pysyvän puheenjohtajan herra von Rompäin ja tämänhetkisten neuvoston puheenjohtajien kanssa, puheenjohtajan Reinfeldin kanssa. Ja tämän sopimuksen perusteella tässä viimeisenä kuukautena tänä vuonna sovelletaan vanhoja periaatteita, eli pääministeri on silloin läsnä täällä kokouksissa ja herra Van, Van Rompuy taas astuu virkaansa tässä suhteessa ensimmäinen tammikuuta 2010. Hyvät kollegat, naiset ja herrat, haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni ja toivottaa tervetulleeksi puheenjohtaja. Valtioiden päämiesten tehtävä ei pidä käsitellä näitä sopimuksia, jotka kansat ovat ratifioineet. Ja panu bardzo, bardzo szczegółowo. Jest tak selostan kerran vielä yksityiskohtaisemmin, niin parlamentit myös päättävät, myös meidän parlamenttimme, eli me päätämme itse kenet me kutsumme ja kuinka me teemme yhteistyötä neuvoston kanssa, olisi sitten neuvoston puheenjohtaja vaiko sitten puheenjohtaja valtion edustaja, joten mekin teemme parlamenttina tämän päätöksen siitä, kenet kutsumme ja missä järjestyksessä. Ja näin toimimme myöskin toimielinten välisen yhteistyömme puitteissa päätämme siitä, kuinka teemme yhteistyötä jatkossa ja paremmin. Eli tämä on hieman ennaltaehkäisevä päätös ja tästä asiasta tehdään yhteistyötä komission ja neuvoston kanssa, joten nyt on vielä liian varhaista keskustella aiheesta. On hyvin tärkeää pitää asianmukainen tasapaino yllä puheenjohtajavaltion, pääministerin ja, ja EUn neuvoston pysyvän puheen johtajan, eli Van Rompuyn kanssa, koska tehän tiedätte, että puheenjohtajan valtio aina muuttuu, mutta taas ne EUn presidentti, eli pysyvä puheenjohtaja, pysyy. Eli meidän täytyy turvata tämä tasapaino, täytyy jatkuvasti olla yhteydessä siihen hallitukseen, joka on siitä kiertävästä puheenjohtajuudesta vastuussa, ja miettiä sitten itse ja päättää, kenet kutsumme ja missä järjestyksessä. Mutta tietysti tämä on tärkeä aihe, niin neuvoston kanssa siitä keskustellaan. Mutta hyvä kollega, nyt on aivan liian varhaista vielä ryhtyä toimiin tämän asian suhteen. Meillä on nyt täällä paikalla pääministeri Reinfeldt, joka esittelee kuuden kuukauden raporttinsa hänen puheenjohtajakaudestaan. Herra Rompäystä Van Rompäy ei ollut tässä mukana, koska hänet nimettiin vasta pari viikkoa sitten. Eli ei hän pystyisi tästä aiheesta puhua tänä päivänä. Eikö tämä ole aika selvää, hyvä kollega? Voimmeko olla nyt asiasta samaa mieltä? Selvä. Ja nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi oikein lämpimästi pääministeri Reinfeldtin. Hän on täällä nyt sitten puolen vuoden puheenjohtajakauden jälkeen. Pitäisi tietysti odottaa vielä kuukauden loppuun, että tämä puheenjohtajakausi loppuisi, mutta